Ähm, so, ich bin unterrichtet worden, dass wir jetzt... No niin, minulle on kerrottu, että ensimmäisestä asiakohdasta ei voida keskustella ilman komission läsnäoloa, mutta komissio on näemmä saapunut paikalle ja myöskin sellainen komission edustaja, jolla on valtuudet lausua jotain. Esittelijä. Elder. Niin tämä ensimmäinen kohta pääesittelijä on pyytänyt puheenvuoroa globalisaation rahasto kyseessä. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non Ah, ah voilà. Il faut donner la parole à... Nyt pitää tästä asiasta antaa herra Debrelle puheenvuoro. No siinä tapauksessa minulla oli väärät nuotit. Kollega Debre. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tässä on pyydetty globalisaatiorahaston osalta siirtoa. Minä pyysin puheenvuoroa muutamastakin syystä emme voi äänestää siirrosta ennen kuin on saatu tämä mietintö, mutta mitä tulee tähän mietintöön, niin on mahdotonta hyväksyä se ennen siirtoa, koska siinä on 28. päivä määräaika tarkistuksille. Meidän täytyy asettaa sitten äänestykseen tänään tämä, joten siinä on ristiriita ja sitten halusin tietää, millainen arvio oli. Haluaisin tietää komissiolta eh, viime vuosien arviot eh, ja eh, millaisia asioita siitä on opittu, joten kuulisin komissiota tosiaankin kovin halukkaasti. donc je disais, monsieur... Niin, puheenjohtaja, minä sanoin juuri tässä, että ennen kuin pystyn viemään päätökseen tämän mietinnön, minä haluaisin, jos komissio ei ole sitä vastaan, tietoa arvioista koskien globalisaatiorahastoa edelliseltä kaudelta, joten tätä asiakirjaa tarvitaan. Ja kolmanneksi vielä olin hiukan yllättynyt mitä tulee tähän äh, rahasiirtoon äh, siinä, että jo tässä vaiheessa 2015 äh, budjetin vaiheessa pyydetään nämä teknisistä syistä siirtoa. Minun mielestäni tähän ei ole perusteita, koska kokous pidetään 2016, joten lyhyesti sanoisin, että minun mielestäni ei ole mahdollista äänestää tästä siirrosta, koska meillä ei ole päätöstä, ja pyytäisin arviota, joka on tulossa vasta kuukauden lopussa. Ja kolmanneksi kysyisin komissiolta, että, että järjestäjät Tämä kokous on järjestettävistä 2016, joten tosiaankin viime vuonna hyväksyttiin vasta syyskuussa. En ehdota, että se siirretään syyskuuhun, mutta ainakin seuraavaan kokoukseen, joka on kesäkuussa. Kiitoksia. Danke, Depre. Kiitokset teille, edustaja Depre. Niin, kysymykset ja kommentit osoitettiin komissiolle. Kykeneekö komissio reagoimaan kuulemansa? Sorry, I apologize for the delay. We thought that you were having the restricted. Kiitoksia. Anteeksi, että olemme näin myöhässä. Me odotimme tuolla ulkopuolella. Haluaisin vahvistaa herra Duprelle, että voimme antaa tämän hänen pyytämänsä kertomuksen ja mitä tulee näihin kokouksiin sitten. Me arvioimme, että tässä vaiheessa tarvittaisiin toimia, jotta voitaisiin hyvissä ajoin valmistella, mutta ehkä kollega voi antaa hiukan lisää yksityiskohtaisempia tietoja. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, jotta voidaan valmistella nämä kokoukset. Siinä on useita osallistujamaita. Pitää lähteä ajoissa käyntiin. Pitää valmistella viite näkökohdat. Meidän pitää siis toimia hyvissä ajoin etukäteen, jotta voidaan ennakoida näitä toimia, joita tarvitaan asiassa. Ja otan esiin, että komissiolla ei ole mitään sitä vastaan, että asia käsitellään sitten myöhemmin, kun muusta osiosta äänestetään. Kiitos. Oikein hyvä puheenjohtaja. Ehdotan, että tämä tulee sitten seuraavassa kokouksessa, valiokunnan kokouksessa, niin se tulee hyvin piankin. Hyvä. Onko tähän liittyen valikunnan jäsenten puolelta vielä jotain huomautettavaa? Eipä näytä olevan. Nyt ongelmana on se, että meidän on odotettava edustaja Holmajeria. Hän on kylläkin kuulemma jo tulossa, mutta milloin hän saapuu, niin se onkin sitten jo ihan eri juttu. Gut, da wir nicht genau wissen, wann Frau Hohlmeier No koska emme tiedä milloin edustaja Holmeier saapuu, niin voisimmekin ehdottaa, että äänestykset kahdesta siirrosta muut pääluokat ja kiinteistöpolitiikka aiheenaan odotellaan niin kauan, että kollega Holmajer saapuu, joten nyt kohtaan kuusi, eli lisätalousarvion numero kolme. Pääesittelijä, olkaapas hyvä. Gardia Zabal. Gracias, presidente. No ten... Kiitos. Ei ole kovinkaan paljon kerrottavaa tästä lisätarviosta numero kolme. Ja samalla voisimme käsitellä myöskin lisätalouden numero neljä, koska ei siitäkään ole kovin paljon tekemistä kanssa. Voidaan käsitellä ne yhdessä. Meillä on tar- määrä tarkistuksia kolmoselle, joka on vi- 5. kesäkuuta tarkoitus äänestää siitä 23. kesäkuuta valiokunnassa ja hyväksyvässä parlamentissa täysistunnossa heinäkuussa. Ja jos en ole väärässä, sama aikataulu koskee myöskin lisätalousarvio numero 4, koska meillä pitäisi olla nämä lisätalousarviot hyväksyynä heinäkuussa. Ja käsittääkseni, jos tietoja eivät ole vääriä, neuvosto on työskennellyt nopeasti ja tehokkaasti ja on hyväksynyt nämä komission esitykset muutoksitta, ja joten jos mitään esteitä ei tule, saamme hyväksyttyä nopeasti kummankin lisätalousarvioon. Kolmas liittyy edellisen vuoden ylijäämään ja numero neljä koskee solidarisuutta tästä liittämä tähän varojen käyttöön solidaarisuusrahastosta. Jälleen kerran vielä uskon, että voimme olla nopeita, yhtä nopeita kuin neuvosto. Dankeschön. Gibt's Kiitos, on huomautettavaa. Ei näitä olevan. Rova Holmeier on nyt tullut myös paikalle, kun olet saanut henkesi hiukan tasattua niin voidaan tarttua kohtiin 13 ja 14. Niin. Nyt on pystynyt vetämään tässä henkeä, kehengitys on tasaantunut. Niin, aluksi lyhyesti näihin varojen siirtoihin. Yksi on siirto, joka on tullut tilastustuomioistuimelta kysymys on siitä, että sen IT-järjestelmät ovat romahtaneet ja tarvitsevat kokonaan uudellista tuutta työstämystä. Ja tähän tarvittiin 685 000, jotta tämä päivittäminen ja uudelleen työstäminen saadaan toteutettua, jotta tulevaisuudessa ei tapahtuisi tällaista. Mielestäni meidän kysymys on siitä, että infrastruktuuri saatetaan ajantasaiseksi, koska kysymys on myöskin monista hyvin arkaluontoista tiedoista ja Tämä tietoturvallisuus on asia, josta me unionina olemme vastuussa, ja kun me teemme määräyksiä monille yrityksille, meidän pitäisi myöskin omissa instituutioissamme olla eh, IT-infrastruktuurin osalta viimeisimmällä uusimmalla tasolla. Ja tämän, sitten on summasta, joka siirretään eh, kohta 20 luku yksi, joka koskee kalusteita, siis summa olisi 625 000. Toinen on äh, alueiden komitean äh, osalta sitä koskeva asia, että kysymys on siitä, että tulevaisuudessa käyttää myöskin meidän rakennuksia ja tulevaisuudessa siksi sen täytyy myöskin maksaa osuutensa turvallisuushenkilöstöstä ja alueiden komitea haluakin tehdä näin, ja se haluaa tätä varten 38 000 euroa lisärahoitusta. Kolmas siirtopyyntö koskee myös äh, alueiden komitea. Samainen asia oli talous- ja sosiaalikomitean osalta jo viimeksi. Kysymys on 15 äh, 000, jotka vastaavat äh, kustannuksia, jotka ovat nousseet komission lastentarhassa ne ovat nousseet 660 000, ne ovat budjetissa, budjetissa on 450 000, 215 000 pitäisi nyt siirtää, jotta kustannukset saadaan maksettua asianmukaisesti komissiolle. Ja siksi minä ehdottaisin, että me hyväksymme, tuemme kaikkia kolmea siirtoa. Kiitos. Onko tähän huomautettavaa? Onko huomautettavaa siihen, että me yhdellä äänestyksellä käsittelemme nämä kolme siirtopyyntöä? Kelläkö ole mitään vastaan? Ei. Onko jollakulla jotakin tätä vastaan? Ja olen saanut tietää, että pöytäkirjavaat joudumme tekemään tämän koneäänestyksenä, joten pyytäisin, että äänestetään koneäänestyksenä kuka haluaa tukea tätä, näitä siirtopyyntöjä. Okei. Okay. Okay. Ja, dann zählen wir die Isabel so mit. Ah, da ist sie. Okay. Gut. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Sozusagen. Dann ist die Abstimmung gestimmt. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdellä vasta-äänellä, yhdellä tyhjäänellä. Kiitos. Näin äänestykset saatu päätökseen ja herra Artyy on paikalla. Herra puheenjohtaja, olkaa hyvä. Anteeksi, ai niin raken, kiinteistöpolitiikka. Aber Niin herra puheenjohtaja, tämä voidaan hoitaa vielä täällä tänään. EU-liisan edustajien kanssa jutustelin hetki sitten komission kyselykaavake on ehkä hiukan ongelmallinen. Ehkäpä toisillakin varjoesittelijöillä on vastaavanlaisia ongelmia. Jos katsotaan tätä komission tarjoamaa tekstiä, niin se on suhteellisen selkeä. On selvinnyt, että kyse on neljästä rakennuksesta, kolmesta uudesta ja yhdestä täysin peruskorjauksen alla olevasta rakennuksesta mutta henkilöstöön ja pinta-alaan ja muihin kustannuksiin liittyen olisi vielä kysyttävää. Sopiko teille, arvokollegat, jos äänestys toimitettaisiin kahdeksas päivä? Ja jos laatisimme varjoisetelöiden kanssa lausunnon, niin kahdeksas päivä mennessä se olisi valmis. Me voimme päättää lausunnosta jo tänään ja luopua siitä kahdeksas päivä, mikäli saamamme vastaukset ovat tyydyttäviä. Eli tällainen pyyntö puheenjohtajan suuntaan. Tässä mitään niin tohimoja, mutta tästä on pyritty puheenvuoroa. Tarant. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta minun on kerrottava eh, hänellekin siitä, että aika usein meillä on ollut ongelmia siinä, että tällä parlamentilla on kaksi istuntopaikkaa, toinen Strasbourgissa ja toinen täällä Brysselissä. Ja tämä EU-lisä, sillä on kaksi istuntopaikkaa tai toimipaikkaa, ähm, yksi Strasbourgissa ja toinen sitten Tallinnassa. Ja sitten kustannuksista. Kun Strasbourgissa ostaa Malboro-paketin, ei tämä ole mitään nämä tupakkapropagandaa. Se on 7 euroa Tallinnassa, 3,50 on hinta. Ehkä meidän pitäisi miettiä, pitäisikö rakentaa ollenkaan Strasbourgiin tätä uutta rakennusta, kun siellä saadaan toinen paikka sitten 50 prosentin hinnanalennuksella puoleen hintaan. Minä kyllä näen ongelman siinä, ettei Strasbourgissa työskennellä Eurooppa-olosuhteissa, mutta toisaalta taas meidän pitäisi hyvin tarkkaan katsoa, minkälaisia asioita me teemme silloin, kun meillä on tämä tyyppinen virasto. Minä en tässä syytä ketään, että tällainen pyytös on, tai tällainen päätös on tehty, että tämä virasto jaetaan kahteen toimipaikkaan. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Ja, das kann jetzt eine längere Diskussion geben. Tästä voitaisiin varmasti käydä pitemmin keskustelua, mutta ensin Rova Holmaja. Kann die Diskussion ab... Niin, voisi lyhetä keskustelun, sillä oikeastaanhan kollega Taranto on oikeassa, mutta jäsenvaltiot valitettavasti päättävät näistä virastojen sijoituspaikoista ja parlamenttia ei alakynteen. Me olisimme toivoneet, että nämä, tämä paikka olisi Virossa, mutta kun alun alkaen toimipaikkana oli Ranska, ja Ranska vastusti kynsin hampain viraston toimipaikkojen yhdistämistä siten, että se olisi Virossa. Me olimme kuitenkin sitä mieltä, että Vira olisi erinomainen sijoituspaikka EU-liisalle, mutta Strasbourgissa rakennuksia oli jo tarjolla, joten päätettiin tähän kahden paikan ratkaisumalliin ja IT-infrastruktuurikaan ei tosi suuria ongelmia. Kollega Tarantille kerrattakoon, että parlamentti oikeastaan oli teidän kannallanne, mutta nämä toimipaikkakysymykset on kiveen hakattuja, joten meidän täytyy vain varmistaa, että IT-järjestelmät kaatuvat ja toimi, virasto ei kykene toimimaan, mutta sitä emme tietenkään toivo. Valitettavasti päätös on tehty täteen ja siinäpä ei olekaan meidän osalta enää minkäänlaista nokan koputtamista. So, ähm, wir haben jetzt eine... Nyt äh, meillä on tällainen menettelytapa kysymys. Minä siis ehdotan seuraavaa, että me laadimme lausunnon huomioiden kollega Tarantin kommentin ja kahdeksas päivä tehdään sitten lopullinen päätös. Sopiiko tämä teille? Ja tämä lausuntoluonnos tulee teidänkin käyttöön, kollega Tarantille ja Debrelle. Ja sitten yhdessä päätämme lopullisesta kannasta, kunhan ajantasaiset tiedot ovat käytettävissämme. Mitä sitä vastaan näillä niin puheenvuoron Debrelle minä sanon, että minä en saanut tietää, että olemme kerran lykäneet määräaikaa. Jos me pitäisi, olemme sään, noita sääntöjä tiukasti, tänään pitäisi äänestää. Niin, niin, niin. Mutta sihteeristö ilmoitti, että jos valiokunnassa kukaan ei vastusta asiaa, niin komissio voi kyllä esittää vastalauseensa, mutta voimme päättää kahdeksas päivä. Mutta jos me tiukasti sääntöjä, silloin me olemme jo ammentaneet tyhjiin mahdollisuutemme pidentää asian käsittelyä, mutta nyt ensin herra Depre ja sitten esittelijä. Oui. Uh, Niin, puheenjohtaja. Aivan vakavasti ottaen tämä äh, Taratin ajatus, minä haluaisin kysyä komissiolta. Mitä tulee meidän äh, tietojärjestelmäämme, äh, ETSn osalta siinä on kaksi toimipaikkaa myöskin. Toisaalta on tietty laitteisto, joka sijaitsee Strasbourgissa ja sitten tietty laitteisto, joka sijaitsee jossakin Itävallassa. Onko tämä samantyyppistä logiikkaa joka valitsisi tässä tapauksessa. Se on ehkä vähemmän tyhmää kuin miltä se vaikuttaa, joten haluaisin tietää, kysyisin komissiolta, onko tässä samantyyppinen logiikka taustalla. Ja sitten Ratarantille, jos seurataan hänen logiikkaansa, silloin pitäisi kaikki toimit laittaa riikaan. Ja sitten voidaan maksaa siellä alueen keskipalkkaa. Und jetzt haben wir doch die Diskussion, die ich befürchtet Nyt juuri se keskustelu, jota pelkäsin. Rova Holmaja. Selitettäköön tämäkin asia. Se, mitä kollega Depre mainitsi, Spiegelin sitä on kyse. Se ei voi olla samassa paikassa, eli tällainen peiliserveri. Sen pitää olla eri paikassa Eli tässä tapauksessa se ei ole Strasbourgissa, vaan Itävallassa turvallisuussyistä johtuen, mitä tulee Ranskaan ja Viroon, niin Ranska ei halunnut lyöpyä Strasbourgista. Viron pitäisi saada tämä virasto, ja tästä syystä tällainen surkea kompromissi muovattiin, mutta tehty, päätetty, mikä päätetty, koska kompromissia ei enää jälkikäteen pysty enää muuttamaan. Niin sitten tähän sääntöön liittyen, jos tänään päätämme lausunnon laatimisesta, niin silloin saamme vielä tämän pari viikkoa lisäaikaa. Hyvä. Emme käynnistä nyt mitään muodollista keskustelua enää esittelen ja sitteeristä välillä. Minä luulen, että se pilaisi meitä tämän iltapäivän. Onko valiokunnassa vastustusta Rova Huomairin esitykseen, että päätös heittäisiin 8. kesäkuuta? Ei ole. Onko komissiolla muodollisia, muodollista huomautettavaa asiaan? Komissio päättää sen, ei herra Depre. Kommission berät sich. Komissio neuvottelee. Mr. Chair, to, uh, to... Niin puheenjohtaja, ottaisin esiin, että on sellainen tarjous olemassa, jolla oli tietty aikaraja, eli sitä pitää noudattaa sopimusvelvoitteissa. Ja sitten komission ja viraston puolesta on tietenkin avoimuus olemassa, että vastataan kaikkiin erityiskysymyksiin, joten kiinnittäisin huomionne myös käytännön kysymyksiin, jotka liittyvät näihin viiveisiin, jossa valiokunta voisi siis ilmaista kantansa tähän ja silloin voisimme vastata näihin kirjallisesti viraston puolesta näihin kysymyksiin, joita esitetään. on Se oli mielenkiintoinen ehdotus. Mitä esittelijä sanoo? Müsste jetzt schon ja sagen, dass minun pitäisi hyväksyä tämä ennen kuin kollegat ylipäätään tietävät sisällöstä yhtään mitään. Varjoesittelijätkään eivät ole ihan tyytyväisiä tilanteeseen, varmaan kysymyksiäkin olisi. No, periaatteessa kaikki on kunnossa. Me emme missään nimessä halua kampittaa projektia budjettia, mutta kyllähän meillä on joitakin kysymyksiä, joihin ei ole saatu vielä vastauksia. Arkkitehtien kustannukset. Kaikkia sain, mutta en näitä tietoja arkkitehtien laskuttamista summista. Tällaista infoa kaipaisin, jotta voisin sanoa, että onko rahoitussuunnitelma tehty huolella. Sitten minulla olisi seuraava ehdotus. Esittelijä niin näkemys on aivan oikeutettu ja varjostelijat näyttävät tukemaan sitä näin huomasaankin nyökyttelystä. Ja parlamentin tulisi, jos se pyytää tietoja, sillä on oikeus saada lisätietoja ennen kuin se tekee päätöksensä. Joten ehdottaisin, että me päätöstä siirtäisimme 8.6. ja toimisimme siihen asti. sopiko tämä valikunnalle? En näe vastalauseita, joten näin toimitaan. Ja näin äänestysaika, jossa oli paljon vähän äänestyksiä, päättynyt. Mes chers collègues, je vous demande pardon. Hyvät kollegat, pyydän anteeksi. Minun piti käydä kokouksessa, eh, joka oli parlamentin puhemiehen koolle kutsuma. Ja siinä käsiteltiin suuntaviivoja ja päätelmiä, eh, jotka tulivat eh, kolmikantakokouksesta, jossa käsiteltiin esiiriä. Tulin tämän takia myöhässä. Pyydän anteeksi ja kiitän tästä puheenjohdosta äänestysten aikana. Äänestykset siis päättyivät ja me olemme 14 ilmeisesti vai se on käyty ilmeisesti läpi. Ja, e, eli ilmeisesti myös korjaava lisätalousarvio 3 ja 4 on käyty läpi. No sitten voimme mennä yhdeksäiseen. Lisätalousarvioesitys numero viisi ja tästä edustaja Gardia Saval. Président, je préférerais que la commission... Minun mielestäni olisi parempina, parempi, että tässä komissio esittelee asian. Hyvä. Sitten komissio, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Tosiaankin me, meillä on useita lisätalousarvioesityksiä. Olen erittäin tyytyväinen, että voidaan esitellä tämä. Tämä liittyy eh, muuttopaineisiin. Eh, ja komissio hyväksyi tämän eh, agendan yhteydessä ehdotuksen, jossa vahvistetaan merkittävästi budjettikohtia, jotka käsittelevät nimenomaan ylimääräistä 23. huhtikuuta kokousta, samoin kuin nämä päätelmiä huhtikuusta. Toisaalta halutaan vahvistaa Italia ja Kreikan kärsimiä vaikoja ja Siinä halutaan myös yhteisrahoitusta EUn hankkeisiin. Toiseksi halutaan vahvistaa lisää apua tai eh, hätätukea eh, jäsenmaille ja siinä myös ensimmäisen vastaanottotoimenpiteen eh, tuki, ensiapu, rajatarkastukset ja niin edelleen. Kolmanneksi halutaan EUn laajuinen järjestelmä, eh, joka on tällä hetkellä eh, voimassa myös kolmansien maiden kanssa. Halutaan myös eh, nopea palautusta laittomille maahanmuuttajille ja käynnistetään myös ohjelmat Afrikan sarven ja Afrikan alueiden kanssa. Nyt on ehdotettu, että tämä on 89 miljoonaa maksusitoumusmäärärahoissa. Komissio ehdottaa kuitenkin, että käytetään niitä tuloja, joita on saatu ohjelmista, jotka liittyvät vanhoihin kokonaisuuksiin. Niinpä lisätään maksusitoumusmäärärahoja viitosen kautta 75,8 miljoonaa euroa. Nyt tämä on 76,6 miljoonaa. Olemme tunnistaneet myös tulonlähteitä ja näiden kautta voidaan vähentää näitä pyyntöjä ja samaan aikaan käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat Galileon kautta, niitä ei täytäntöön panna täydesti, koska on ollut viivytyksiä Galileo-satelliitteissa ja nyt on aiottu allekirjoittaa toisella vuosineljänneksellä hankinnat ja tätä kautta halutaan rahoittaa muuttopaineisiin liittyvät kohdat. Niinpä eh, lisätalousarvioesitys numero viisi. Me olemme ehdottaneet myös, että vahvistetaan henkilöstöä keskitetyissä eh, virastoissa. Nyt valitettavasti Rova Holmaier on jo lähtenyt, mutta lisäystä tulee eh, paljolti henkilöstön osalta 23 lisähenkilöä, enimmäkseen Frontexin 16, mutta tämän lisäksi myös EASOon, Euroopan turvapaikan, turvapaikkavirastoon. Ja äh, lopuksi vielä painottaisin sitä, miten pitkälti olemme sitä mieltä, että nopea toiminnat tässä budjetissa antaisivat tärkeän viestin ulkomaailmalle. Se, että ne puututaan maahanmuuttokysymyksiin, se on hyvin tärkeä asia Euroopan unionille. Ja neuvosto on sen ymmärtänyt, niinpä on ollut erittäin myönteinen vastaanotto tällä esityksellä. Erittäin myönteinen merkki olisi parlamentilta, jos se voisi hyväksyä tämän esityksen, jotta voimme tarjota nämä määrärahat, jotta mahdollisimman nopeasti puututaan näihin uusiin muuttopaineisiin. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia. Ja sitten Rova Gadia Saval. Kiitos. Kiitos komissiolle tästä esittelystä. Hyvä Kulva Calviniolle sanoisin, että parlamentilla on tietysti kiireettä hyväksyä tämä lisätalousarvio jotta olisi liittävästi varoja, jotta voidaan lievittää niitä ongelmia, joita olemme voineet nähdä viime kuukausina ennen kaikkea Välimeren alueella ja ennen kaikkea, että voidaan edistää ja toimia yhtenäisen asianmukaisen toimin ja saada myöskin tämä lisätalousarvio käsiteltäväksi heinäkuun täysistunnossa. Ja komissio on esittänyt tietoa tästä lisätalousarviosta, jossa periaatteessa on kaksi linjaa. Ensinnäkin on totta, että Galileo tarvitsee nämä rahat rahoissa, mikä on järkevää, mutta on siis käytössä 2015, jotka ovat osa budjetin hyvää käyttöä, mutta et siitä lähtien, kun rahat on saatu, niin todellakin käytetään sitten silloin, kun niitä, niistä on puutetta, mutta toinen asia on sitten se, että että kun komissio esitteli tämän lisätalousarvion, nämä tarvitaan suoraan myöskin Frontexille, EASOlle ja niin edelleen. Myöskin live-valiokunnassa kollegat käsittelivät tätä esitystä, eivät budjettiin kannalta katsottuna, vaan poliisi katsottuna. Ja kysymys on myöskin siitä, että miten kuulla live-kollegoita, riittääkö se, mitä komissio on esittämässä, joten se mitä tässä on esitetty, saattaa olla ihan hyvä asia, mutta saattaa olla, että tulevaisuudessa on vielä suurempia tarveita. Tämä pyritään esittelemään, että saataisiin pikaisesti nämä asiat käsiteltyä, hyväksyttyä heinäkuuhun mennessä, mutta ensin voidaan esittää kuitenkin tarkistuksia ja, ja pitäisi katsoa, että olemme kaikki yhtä mieltä tästä asiasta odottaa, mitä saamme Liben kollegoilta, mitä sitten tulee tähän, jos kolme neljä hyväksytään eh, heinäkuussa ja tämä viideskin hyväksyttäisiin vielä silloin, se olisi suuruutinen, koska merkitsi sitä, että näiltä olisi saataisiin selvitettyä nämä asiat otettua pois ennen neuvotteluja käydään budjetista vuodelta 2016 ja pääsi myöskin sopimukseen esiristä. Ja seikin käytäisi neuvotteluja, jotka koskevat sitten tulevaisuutta. Si, Monsieur Dupré. Kiitoksia, herra Dupré. Kiitoksia. Kiitän komissiota tästä esityksestä ja olen aivan samaa mieltä, että tämä asia pitää hoitaa hyvin nopeasti, koska tiedämme, miten kiireellinen kysymys on turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä. Mutta minulla on joitakin kysymyksiä komissiolle. Ensinnäkin Frontexista. 26 miljoonaa. Sanotte, että tämä on kolminkertaistettu summa. Kun puhuttiin Triton operaatiosta, sanottiin, että käytettiin ainoastaan kolmannes Mare Nostrum määrärahoista. Se oli 9 miljoonaa kuukaudessa. Nyt 3, 3 miljoonaa kuukaudessa, jotta voitaisiin kolminkertaistaa. Ja meillä on vielä seitsemän kuukautta siitä tulee 42 miljoonaa vai laskinko minä tässä nyt väärin? Eli kysymykseni kuuluu, miltä pohjalta te olette laskeneet, että tämä olisi Frontexin kolminkertaistamista? Ja kun katsotaan näitä Tritonia määrärahoja, siihen tulee mukaan myös vielä Poseidon ja Mare Nostrum oli ainoastaan Triton Eh, nämä 26,8 miljoonaa eh, kolminkertaistaminen budjetissa. Onko tässä nyt jotakin, mitä minä en ymmärtänyt? Eh, ja sitten olen, va- varma, olen samalla linjalla, että pitää kyllä vahvistaa. Olen sitä mieltä, että asia pitää hoitaa nopeasti ja tällä alalla pitää toimia, koska siitä tulee yhä vain strategisempi. Te vahvistatte siis Frontexin henkilöstöön määrää Europolin EASON henkilöstöä myös 24 virkaa. Minulla on tästä kysymys, kun katsotaan, että pitää vähentää joka vuosi henkilöstölukumäärää. Mitä tämä sitten tarkoittaa kaiken kaikkiaan? Onko tämä mukana tuossa vähennyskiintiössä vai miten tämä asia hoidetaan? Tässä nähdään, että tulee lisäkuluja, ja jos lisäkuluja tulee, niin mistä niitä tulee sitten, ja kysyisin myös, miten nämä kaksi asiaa voidaan sovittaa yhteen. Ja sitten kolmas kysymys, ainoastaan tiedoksi, neljä lisävirkaa EASOon, maahanmuuttovirasto. Minä olen katsonut tätä oikeusperustaa, EASON oikeusperustaa, eli PAS-verkostojen purkamiseen neljä virkaa. Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä näiden verkostojen kanssa. No niin, te kai lopetitte nyt. Niin, nämä olivat kolme kysymystä, ei mitään kritiikkiä, vaan kysymyksiä. Niin minä käsitin, että tämä kolmas kohta oli, oli tosiaan huomio, mutta se oli kysymys. Niin jatkan siitä, mitä kollega Depre totesi. Live-valiokunnassa tätä asiaa jota tänään käsittelimmekin sen verran alkuun. Toisaalta taas olen tyytyväinen, että edistystä on havaittavissa – mutta mitä tulee tähän yhteisen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikkaan tai järjestelmään, niin sitä kautta varmaankin tilanne muuttuu parempaan suuntaan, mutta se edellyttää enemmän rahaa. Tarkoituksena on tukea heikommassa asemassa olevia jäsenvaltioita ja sitten vielä tämä uudelleen sijoittautumisjärjestelmä, joka on tarkoitus luoda. Mutta sanottakoon kriittisen tiukkaan sävyyn, että jos EU haluaa antaa rahaa Afrikan suuntaan omien turvapaikkajärjestelmien ja rajavalvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi, niin ei se kyllä näin mene. Neljä paikkaa lisää EASolle, jotta koko Pohjois-Afrikka saadaan kuntoon. Tuskinpa salakuljettajat säikähtävät yhtään. Neljä lisää virkaa Silläkö Pohjois-Afrikassa saadaan asiat paremmalle tolalle? Tätä kysyisin komissiolta. Oliko tarkoituksena tässä vain kikkailla, sillä uudelleen ryhmittelyn kautta nämä neljä paikkaa menevät ensi vuoden puolella taas harakoille, vai eikö EASO kuulukaan tähän uudelleen ryhmittelyporukkaan ja tehdään ensi vuonna sitten jotain muuta? Ja Europol sai jopa kolme uutta virkaa. Ja sitten järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa ja terroristit vavahtavat, koska nyt on kolme taistelijaa rintamalla lisää taistelemassa tätä ilmiötä vastaan. Niin sarkastisesti suhtaudun näihin lukuihin. Tiedän, että Europolille on tarjolla yksi lisäpaikka. EASON osalta tiedän kyllä luvun, mutta en paljasta sitä, koska tiedot tulevat keskiviikkona kaikkien käyttöön. Kun kriisi on näin vakava, niin onko tämä todellakin vakavasti otettava komission ehdotus vai onko todellakin tarkoituksena tällä tavalla pikkuhiljaa töpötellen edetä. No paikkoja on ollut vähän, mutta keskuksia on kolme perustettu. EASON suhteen tilanne on aika lailla samantyyppinen, joten kysynkin nyt, että, niin komissiolta kysyisin, että tämä uudelleen ryhmittely hoidetaanko siten, että EASO hyötyy siitä, kuten myöskin Frontex ja osittain myöskin Europol. Todellisia suuren mittakaavan uudistuksia ja muutoksia on tehty ja herää myöskin kysymys siitä, että kun uudessa budjetissa halutaan varata määrärahaa myöskin omaa lisähenkilöstöä varten, niin onko tämä tarkoituksena todellakin uudelleen ryhmittelyä toteuttaa järkevällä tavalla, eli aimo harppauksin. Eli jos tarve on suuri ja kriisit painavat päälle, niin silloinhan tarvittaisiin lisää väkeä, niin aiotaanko tätä yhtälöä myöskin seurata? Kiitoksia. Niin, kun Eurooppa nyt hoitaa näitä asioita, mutta riittämättömästi, riittämättömästi eikö tässä mene Euroopan uskottavuus? Jos lähdetään tekemään jotakin, siihen pitää olla resurssit, mutta jos tehdään jotain, se pitää hoitaa tehokkaasti. Tässä on hyvin vahvat argumentit niille, jotka ovat Eurooppaa vastaan. Ja Gresle. Kiitos Monika. Kun puhumme henkilökunnasta ja esittelimme kysymyksiä, kysyä rouva pääjohtajalta, mikä on sitten virkojen tilanne pääsihteeristössä. Olen kuullut, että komission jäsenet et, saisivat sen nyt virkoja, varapuheenjohtaja, saisivat virkoja, kun on kuulla, että komissio pystyy varmaan hoitamaan asian yksinkin, mutta on velvoite vähentää henkilöstöä villä prosentilla, että jos sitten jossakin kasvatetaan henkilöstöä, niin haluaisin sitä saada tietää. Kiitos. Si. Kiitoksia. Onko vielä muita kysymyksiä? Ainoastaan yksi kysymys komissiolle. Ai, anteeksi, Rahali. Hali. Kiitokset, kiitokset komissiolle saamastamme tiedosta. lisää talousarvioksi on nyt todellakin päiväpolttava kysymys, koska muuttopaineet ovat huomattavat, erityisesti EUn etelärajoilla. Seuraavainen kysymys. Nyt on jäänyt hiukan hämärän peittoon se, että miten niin sanotut nämä ulkopuoliset maat määritellään. Eli ne valtiot, jotka sijoittautuvat unionin ulkorajoille. Miten näille jäsenvaltioille rahat jaetaan? Kun keskustelimme muuttoliikeprosesseista tämän poikkeusjärjestelmän yhteydessä, niin kysyin asiaa. Kysyin muun muassa näistä kriteereistä perusoikeusvirastoihin ja muihin virastoihin liittyen. Eli miltä pohjalta näitä rahoja lähdetään jakamaan eri toimijoille? Olemme toki samaa mieltä, että lisävaroja kaivataan tässä vaiheessa, mutta meidän on saatava kokonaiskuva jaettavista varoista. Eli mitkä jäsenvaltiot saavat tukea ja jos saavat, niin mitä kriteereitä käytetään rahoja jaettaessa? Kiitoksia. Alors peut-être que nous avons une très bonne surprise demain. Äh, huomen aamulla äh, kyllä tulee aikamoinen yllätys sitten, kun äh, esitellään 2016 budjetti. Tässä voi vielä muutaman tunnin unelmoida, mutta kysymys eli Frontexille edelleenkään ei ole mitään sopimusta Puolan ja äh, Frontexin välillä Varsovan osalta. Eikö tämä asia pitäisi saattaa oikealle tolalle nyt? Äh, Rouva Calvinio. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Yritän vastata joka tapauksessa. Me voimme lähettää kirjallisesti yksityiskohtia enemmän, koska en voi kaikkia kysymyksiä käsitellä täällä tänään. Esimerkiksi eh, herra Alin viimeinen kysymys, miten määritellään, eh, mitkä ovat eh, mm, ulkopuoliset maat, miten jaetaan. Minulla ei ole tässä yksityiskohtaista tietoa, joten minä puhun kollegojeni kanssa ja palaamme sitten yksityiskohtiin myöhemmin, mutta eh, herra eh, Depre ensiksi me olemme eh, sanoneet, että vahvistamme 2015 lähestulkoon 27 miljoonalla Frontexia ja tällä tavoin voidaan Poseidonin varoja kolminkertaistaa 2015 niin, että valvonta-alue ja Mare Nostrum-alue, aikaisempi alue. Tämä ei ole tietenkään koko tarina, koska siinä on sellainen osuus, joka vastaa myös 2016, eli kolminkertaistus liittyy koko kauteen. Me lähetämme yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta sanotaan, että 2015 on ainoastaan yksi osio tästä tarinassa ja 2016 on sitten täydennys. Ja sitten EASO. Minä luin EASOn tehtävistä ja olen tosiaan äh, sitä mieltä, että tämän tyyppisiä tehtäviä on, jotta voidaan va- varmistaa äh, raja, rajojen koordinoitu toiminta, mutta voin lähettää yksityiskohtia myös äh, viraston tehtävistä ja mitkä ovat siihen liittyvät tavoitteet. Ja sitten Rova Holmeier ja Rova Gressle, heidän kommenttinsa niin minä huomaan, että ollaan vähän turhautuneita ja Rouva Holmeier on hiukan ironinen ajatellen tätä soveltamisalaamme ja siitä, miten epäsuhtainen tilanne on, mutta me aloitamme Euroopan budjetista ja se on mitä on. Ja siitä syystä me olemme pyrkineet mahdollisimman kunnianhimoiseen tavoitteeseen siltä pohjalta, mitä voidaan saavuttaa hyvin nopeasti 2015 loppuun mennessä ja 2016 vuonna. Tietyt rajoitteet asettavat tietenkin nykyinen monivuotinen rahoituskehys ja me 2016 vahvistamme näitä määrärahoja edelleen ja toivottavasti tästä tulee iloisia uutisia, ei mitään yllätyksiä, koska nyt olen sen jo kertonut, mutta me olemme osoittaneet, että mikä on poliittinen prioriteetti ja se näkyy kyllä huomenna jo. Mitä tulee sitten näihin virkoihin, joita ehdotamme ja pyytämme eri virastoille, olemme sitä mieltä, että niiden pitäisi olla 5 prosentin vähennyksen ulkopuolella. Ne ovat uusia tehtäviä ja uusia vaatimuksia, joita ei ollut nähtävissä silloin, kun haluttiin 5 prosentin vähennys. Eli meidän täytyy eh, lähentää tällä tavoin eh, eri budjettivallan käyttäjiä, mutta haluamme eh, pitää tämän vähennysten ulkopuolella. Tässä pitää olla varovainen, koska jotkut vaatimukset jotka tulevat virastoilta, ne eivät liity välttämättä maahanmuuttoon. Tässä mainittiin virasto, joka vaati kyberterrorismia varten virkoja. Se ei kuitenkaan liity suoraan maahanmuuttokysymyksiin, joista tällä hetkellä keskustelemme. Ja sitten äh, komission sisäinen äh, organisaatio äh, Rouva Georgiva on käymässä läpi hyvin tiukasti sitä, miten alkoidaan varoja komission sisällä ja merkittävästi vähennetään niitä alueita, jotka ovat viime vuosina kasvaneet eniten, eivätkä välttämättä enää vastaa prioriteetteja niin kuin niiden pitäisi. Ja yksi alueita, jotka hyötyvät tästä uudelleen sijoittelusta, ne ovat niitä, jotka liittyvät maahanmuutto- tai turvapaikkakysymyksiin. Eli merkittäviä muutoksia tulevina kuukausina vielä 2015. Eli annamme yksityiskohtaisempaa tietoa, eh, eli kolminkertaistetaan eh, Triton Poseidon ja sitten määritellään se, miten eh, nämä varat jaetaan ja sitten e on tehtävät näistä lisätietoa myöhemmin. Kiitos. Merci. Excusez-moi. Kiitoksia. Anteeksi, minä halusin tästä uudelleen sijoittelusta ainoastaan. Mitä se tarkoittaa? Minä en oikein saanut siihen vastausta ajatellen Jokivan selvitystä. Annetaanko se parlamentille ja milloin se annetaan? Rouva Kalvinio. Madame Holmeyer, une question. Ja Holmeyer, kysymys. Yksi lisäkysymys. Kun nyt sanotaan sitten, että nämä kolme virkaa Europolille ja neljä EASOlle eivät kuulu tähän uudelleen sijoittelun piiriin, merkitseekö sitä, että nämä kolme otetaan pois tästä 5 prosentin leikkauksesta, vai merkitseekö tämä sitä, että EASO, Europol ja Frontex otetaan pois tästä uudelleen käytännöstä, koska se olisi varsinaista kikkailua, Meille silloin esitellään, että virastot otetaan tämä järjestelmän ulkopuolelle, mutta vain nämä 3, 4 ja 16 virkaa, mikä on 0,01 henkilöä, jotka itse asiassa otettaisiin pois tästä. Ja tätä voidaan muutakaan jakaa, paitsi jos me suosittelemme, että jotkin virastot vähentävät henkilöstöä itse. Niin puheenjohtaja, minulla on samantyyppinen kysymys. Jos ymmärsin oikein Rova Kalvinioa, niin henkilöstö, joka on näissä uusissa tehtävissä, eli uusissa tehtävissä, jotka eivät kuulu nykyjärjestelmiin, se ei ole mukana tässä 5 prosentin vähennyssuunnitelmassa. Tämä pätee Frontexiin, Europoliin ja EASOon muistan keskustelua, jota käytiin parlamentin budjetista ja henkilöstöstä, ja kun palkkaamme lisähenkilöstöä, joka liittyy super, kyberturvallisuuteen, siinä oli samantyyppistä perustelua, mutta haluaisin tähän asiaan vielä varmistuksen. No niin, Rova Kalvinio, yritetään päättää tämä keskustelu. Ai herra, joo. Pardon? be on, I wanted to be on the speaker system. Euh, voulez intervenir yeah. Monsieur Geyer. Okay. Pardon. Herra Geyer. Die ganzen Fragen, die Herr Depré und Frau Holmeier... Niin nämä kysymykset, jotka kollegat Holmeier Depré oikeutetusti esittivät, niin kyllähän tätä voisi jatkaa, arvoisa pääjohtaja. Oikeastaanhan kyse on siitä, että uudelleen sijoittelupuuli ajatuksena kai karjutuu tähän. Tilanne on nimittäin sellainen, että erinäisistä syistä johtuen meillä on uusia virastoja, joiden täytyy vielä kehittyä, koska niiden tehtävätkin paisuvat. Sitä ei huomioitu tässä laisinkaan, on olemassa virastoja, joista olemme täällä juuri puhuneet, ja niiden poli- poliittiset tehtävät laajentuvat kriisien sanelemana. Ja komissio lähtee edelleenkin sellaisesta ratkaisumallista, jonka mukaan 5 prosentin henkilöstön leikkaussopimus tarkoittaisi lisäksi vielä virastojen ei tilanteen edelleen heikentämistä – Yhä useammin minuun ollaan yhteydessä ja kerrotaan näistä absurdeista ehdotuksista, kuten kollega Holmeier ja Depre esittivät. Kyllä vaan olivat ihan huvittavia ehdotuksia, mutta oli miten oli, budjettimenettelyssä täytyy tämä uudelleen sijoittelupool-järjestelmä ottaa esille, koska se ei nykymuodossaan toimi. Ja ainoa toimielin kolmesta toimielimestä, jotka haluavat pitää tästä kiinni, on komissio. Parlamentti tätä toivo. Neuvosto on sanonut, että tämä komission 5 prosentin leikkaus on ihan yksi lysti. Ainakin monet neuvoston edustajat näin sanoivat – mutta vain komissio pitää tätä järkevänä lähestymistapana, mutta ei se nyt realiteetteja pei, realiteetteihin peilaten ole järkevää. Minä vain ihan kohteliaasti ehdotan seuraavaa. Meidän tulisi katsoa näitä esitettyjä esimerkkejä todellakin suurennuslasilla. Vuoteen 2016 peilaten. Ja siltä pohjalta lähdetään sitten keskustelemaan asioista. Bien, Madame Calvinio. Oikein hyvä rouva Calvini, jos annatteko lyhyen selvityksen tästä. Ja me voimme kyllä palata näihin kysymyksiin, sitten, jotka koskevat henkilöstöä virastossa. Yes, thank you very much. Just uh, two niin, kiitoksia. Ainoastaan pari kohtaa. Rouva Gresle. pyydän anteeksi, että <clears throat> tähän pääsihteeristökysymyksiin ei tullut vastausta, koska ei ole ollut vahvi, aikomusta vahvistaa nyt tätä aikaisemmin. Meillä oli suunnitelma uudesta organisaatiosta. Pääsihteeristöä vahvistettiin Frontexissa, jotta voidaan tarjota palvelua uudelle pääjohtajalle tai varapääjohtajalle, joten meillä ei ole tällaista suunnitelmaa ollutkaan, joten unohdin vastata tähän kysymykseen ihan kokonaan. Ja sitten virastokysymykset. viiden prosentin vähennykset. Miten niin, tämä oli tosiaankin äh, toimielinten välisessä sopimuksessa. Jos parlamentti ja neuvosto äh, sopivat jotakin muuta, niin sitten me sopeutamme toimintaamme. Mutta tällä hetkellä meillä on toimielinten välinen sopimus. Me olemme rohkaisseet äh, tämän virastoryhmän kautta. Meillä on myös kokous, kokouksia ollut ja meillä on kesäkuussa tulossa tai heinäkuussa ainakin tulossa uusi kokous. Joka kerta kun kysyn, niin niitä ne lykätään Tämä ei ole siitä johtuen, että me emme olisi kiinnostuneita. Kun me keskustelemme virastoista, tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys ja sitten täytyy katsoa erikseen eri tilanteita, mutta tällä hetkellä ehdotamme ad hoc lähestymistapaa, koska tämä on prioriteettialue ja meidän pitää vahvistaa näitä virastoita, joten me vahvistamme sellaista vahvistusta, joka tarjoaa ainakin lisäresursseja, joita tarvitaan lisävaroin, joita annetaan budjetista, joten tosiaan nyt mennään parlamentin toivomaan suuntaan. Kiitos. Kovasti odotan vielä keskusteluja, joita käymme tästä asiasta uuden budjetin tiimoilta. Merci. Kiitoksia. Ja sitten äh, rouva Kadia Saval, te olette esittelijä äh, ja voitte vielä vetää päätelmät äh, ja viides, kuudetta mennessä määräaika tarkistuksille. C'est le 15 juin pour les 15, 15. päivä kesäkuuta, eli teillähän on kolme viikkoa Alors nous revenons en arrière sur le point 8. Ei vaan nyt menemme taaksepäin kohtaan kahdeksan, eli solidaarisuus rahasto, Romania, Bulgaria, Italia, ja siinä esittelijä herra Muresan. We discussed briefly before the... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet lisää esityksestä lisätalousarvioksi 4 ja 5. Nelonen liittyy tähän mietintöön mutta saan esitellä teille tämän kertomuksen. Oikeastaan tämä nyt on ensimmäinen mm, solidaarisuusrahaston varojen käyttöön otto tilanne tänä vuonna näiden tulvien takia. Nyt on ehdotettu 66,5 miljoonaa euroa, 56 Italiaan, 8 Romaaniaan, 8,5 Romaniaan ja noin 2 miljoonaa Italian tulvat, Italian tulvat viime vuonna aiheuttavat melkoista vahinkoa sekä yrityksille, infrastruktuuriin, ympäristölle, maataloudelle, myöskin ihmisenkiä menetettiin. Viidellä Pohjois-Italian alueella nämä tulvat esiintyivät. Vahingot olivat 2,2 miljardia alkuun, 3,1 miljardia arvioitiin olevan tietyn lainan kynnys huomattavalle katastrofille. Mitä tulee Bulgarian tilanteeseen, niin sielläkin tulvavahingot luokiteltiin samalle tasolle. 79 miljoonaa euroa olivat vahinkojen laajuudet. Ja jotta tämä voitaisiin luokitella huomattavaksi katastrofiksi, niin raja oli reilut 200 miljoonaa. Keväällä oli yksi tulvatapaus. Eli huomattava luonnon katastrofi oli tässä kyseessä. Ja komission ehdotuksena onkin, että 2,5 prosenttia näiden neljän tapauksen osalta olisivat tukikelpoisia, eli 66 miljoonaa otettaisiin esitykseen lisätalousarvioksi. Ja kuten kollega Saval totesi, niin tärkeää on, että lisätalousarvio hyväksytään mahdollisimman pikaisesti, jotta jotta edunsaajat voisivat saada nämä tuet mahdollisimman pikaisesti käyttöönsä. Kiitoksia. Merci, monsieur Muresan. Kiitoksia, herra Muresan. No, nyt ei täällä olla puheenvuoropyyntöjä. Ja määräaika tarkistuksille on viides päivä kesäkuuta ja äänestys 25. päivä kesäkuuta. Nyt voimme sitten lähteä numeroon 10. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, komission aloitteesta annettava tekninen tuki, herra Dupré, ai mutta se onkin siirretty, no sitten yksi toista siitä puheenvuoro, herra Lewandowski. Not much. Kiitos, ei aika ole kuinkaan paljon. Tämä on vakava, herkkä kysymys, nimittäin makroekonomiset yhteydet kohesiorahoihin ja politiikkoon. Olen vakuuttunut tästä, kun olen käynyt nettomaksajien pääkaupungeissa. Nyt tässä täytyy vakuuttaa nettomaksajat siinä, että kohesiopolitiikkaa pitää yllä. mitä tämä rajoitettiin kohesiorahasto, mutta nyt se koskee kaikkia rakennerahastoja <clears throat> sopimuksen mukaisesti, joka koskee kohesiopolitiikkaa – Ajatellen asetussa meillä on nyt suuntaviivat komissiolta, jotka kattavat yhden kahdesta tärkeästä alueesta. Tässä kuitenkaan tätä mahdollista maksujen keskeyttämistä tai lykkäämistä, kun jäsenvaltio ei onnistu toteuttamaan korivia toimia asianmukaisessa menettelyssä, mutta tässä on katettu komissantava lupa pyytää uudelleen ohjelmointia varojen osalta – mahdollisesti jopa kumppanisopimusten uudelleen tarkastelua, jotta voidaan parantaa, niin kuin on sanottu, vaikutusta kasvuun, kilpailukykyyn ja lopuksi, jos ei ole riittävästi toimia, voidaan keskeyttää maksut jäsenvaltiolle. Minun mielipiteeni olisi, minun ehdotukseni olisi, että otettaisiin tätä epäilevää kantaa, joka talossa on Tämä on nimittäin salassäädäntö, joka noudattaisi sitä Bryssel tietää paremmin filosofiaa. Ja tässä rankaistaan alueellisia ja kansallisia politiikkoja, koska tässä on kuitenkin makrotaloudesta. Ja minun mielestäni on olemassa sopimus, mutta me tarvitsemme kuitenkin vuoropuhelua valtiovaltioiden kanssa. Kysymys on jaetusta vastuusta puhuttu kansallisista monivuotisista uudistusohjelmista, joka vastaa kohesiopolitiikan monivuotisuutta ja myöskin kohesiohankkeiden monivuotisuutta paremmin kuin tämä Euroopan talouden ohjausjakso. Tämä on nyt tällainen viimeinen mahdollisuus, että voidaan käyttää varovaisesti, jota komissio käyttää varovaisesti oikeissa suhteissa, koska se saattaisi viedä pohjaa pois kohesiopolitiikan ennustettavuudelta ja investointien suunnittelulta. Tässä on tietysti myöskin parlamentin osalta osuus, koska tarvitsee esittää parlamentille asiasta raportti vuoteen 2017 mennessä se osalta, miten se etenee tämä asia. Tässä lyhyt versio, mutta olemme lähestulkoon käyttäneet kokousajan jo. Merci, monsieur Lewandowski. Kiitoksia herra Lewandowski, kiitoksia näistä täsmennyksistä. Onko nyt vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei kysymyksiä, ei huomioita. Me palaamme tähän kyllä vielä. Ja sitten aivan viimeisenä kohtana täällä on näherä Mikael Berger komissiosta. Hän on oikeudelleen neuvonantaja tästä asiasta, josta pyysimme täsmennyksiä. Se tuli budjettivaliokuntaan, tulee budjettivaliokuntaan 5.5. Kyse on komission avustajista ja me haluaisimme tästä asiasta nyt lisätietoja. C'est la commission qui souhaite... Euh, Komis... Niin, Tästä äh, haluttiin näkemysten vaihtoa. Herran Berger saa siitä puheenvuoron. C'était en effet un rayon de coordination. Itse asiassa tämä oli koordinaattorien kokous. Äh, herra de Pre halusi äh, oikeastaan täsmennyksiä tästä, vai eikö? Moi, j'ai très, j'ai souvenir d'un. Minulla on kyllä sellainen muistikuva. Il y avait un cas très particulier. C'était, c'était... Niin, äh, tämä oli Eh, erityiskampanjaa, eh, neuvonantaja, asia, joka liittyi Euroopan komission eh, politiikan maassa, joka tunnetaan paremmin. Haluaisimme perustelut tälle viralle. No, voiko herra Verge vastata tähän kysymykseen? Kiitoksia puheenjohtaja minä haluaisin aivan ensiksi eh, puhua eh, oikeusperustasta. Tämä on eh, menetelmä, jota sovelletaan eri virastoihin EU-ssa. E se RAAn kohta kaksi, ja siinä sanotaan, että kun otetaan erityisneuvonantajia, niin siinä pitäisi kysyä budjetti käyntäjältä ja kyse on tosiaankaan, tosiaankin tällaisista sopimuksista, jotka liittyvät näihin tehtäviin ja siitä perustelut, jos pyydetään. Mikä tässä on tarkoituksena? Tämä on erittäin vanha määräys. Se on vuodesta 1962 ollut jo voimassa ja tarkoituksena on tässä yrittää se, että toisaalta on mm, ero mm, virkamiesten ja sitten neuvonantajien välillä. Esimerkiksi viime vuonna tässä oli erilaisia palkkaluokia mm, käytössä näissä tehtäviä ja tällainen neuvonantaja on aivan erityinen tehtävä. Tällaista ei ollut olemassa alun perin erityisneuvonantajille neuvonantajille ja niinpä budjettivallan käyttäjällä on mahdollisuus valvoa ja tarkastella sitä, onko palkkaus erityisneuvonantajalle sopiva, asianmukainen ja tällä tavoin vältetään nämä ylilyönnit Tämä on näkemysten vaihto, joka rajoittuu palkkauskysymykseen. Tässä ei mitenkään yleisesti tarkastella muiden toimielinten henkilöstöpolitiikkaa. Jos äh, tässä käydään näitä läpi näitä tapauksia. Niin, tämä on siis menettely, jossa ei oikeastaan ole äh, järkiä. Tämä on aivan muodollinen menettely. Niin, muodollinen menettely, jotka, joka liittyy palkkaukseen. Meille oli yllättävää, että komissaari ö, halusi, ö, halusi ö, sellaisen neuvonantajan ö, maassa, jonka hän itse tuntee kuitenkin paremmin, ö, mihin tällainen budjettivaliokunnan kuuleminen sitten ö, liittyy tai mitä siitä on apua. Tästä ihan pari seikkaa. Ensinnäkin 123 artiklaan liittyen komission sääntöjen mukaisesti on kolme tasoa käytössä. No niin, tämä tarkoittaa sitä, että tämä on täysin muodollista ja meillä on kyllä kuitenkin paljon muutakin tekemistä Tämä on pelkkää ajanhukkaa kummallekin osapuolelle, mutta kiitoksia näistä selvennyksistä. Eli eh, tässä ei ole mitään tehtävissä oikeastaan. Oikein hyvä herra De Pre, koordinaattorit, eh, vastaako tämä kysymyksiinne? Miten voidaan eh, muodostaa kanta tästä palkkaustasosta koskien virkaa, jolla on hyvin erityislaatuinen kuvaus. No niin, minä toivon kuitenkin, että tämä vastaa koordinaattorien kysymyksiin. Ja me olemme käyneet esityslistan loppuun. Oliko muita kysymyksiä vielä? Joten kiitoksia ja sitten huomenna aamulla meillä on erittäin tärkeä kokous, koska me saamme kuulla 2016 talousarvioesityksestä eh, komissiolta. Herra Depre, halusitte puheenvuoron. Se taisi olla kello 10 tässä salissa huomenna. Ei. No, no, Ei, sehän olisi aivan liian yksinkertaista. Oikein hyvää illanjatkoa.